että, että tämä Lissabonin koulutusstrategia ei, ei voi toteutua tällä tavalla tässä meidän maassa. Kiitoksia. Näin on sitten käsitelty esitellään kohta minuutin puheenvuorot. Kiitän ymmärtämyksestänne tälle kurinanaiselle menettelylle, jota sovellettiin. Ja toivon ne, että ne kaikki, joilla nyt ei ole mahdollisuutta puhua, niin se on mahdollisuuden seuraavalla kerralla. Joten tämä esityslistan kohta on nyt käyty läpi. Seuraavana esityslistalla on yhteiskeskustelu, joka koskee kahta mietintöä. Prioriteetit vuoden 2011 talousarviossa. Se on Sidonia Elspieta Jędrzejewskan mietintö. Toivottavasti äh, äänsin sen oikein. Se koskee 2011 talousarvion painopisteitä, pääluokka 3 komissio ja Rova Helka Tryppelin mietintö talousarvion menettelyn suunta 2011 muut pääluokat. Ensimmäisenä saa puheenvuoron rouva Djerdzijevska. Djerdzijevska. Ich hoffe, das war besser. Uh, Jonsievska, toivottavasti oli paremmin äänetty. Kahdeksan minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, rouva puhemies bruttietti vuodelle 2011 on hyvin erityinen menettely, poikkeuksellinen. Se on poikkeuksellinen, koska se on ensimmäinen budjettivuosi, jolloin päätetään budjetista Lissabonin sopimuksen säännösten mukaan. Voi sanoa, että olemme edelläkävijöitä, pioneereja tässä. Ja tässä meillä on myös tietysti erityisvastuu sen vuoksi. Lissabonin sopimus antaa lisävaltuuksia talousarvio-osa-alueella Euroopan parlamentille. Meistä sitten riippuu, että millä tavalla niistä hyödynnämme ja tässä laskemme rakentavaan dialogiin sekä neuvoston että komission kanssa niin, että nämä uudet mahdollisuudet Lissabonin sopimuksesta voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja tehokkaimmalla tavalla hyödyntää. Hyvin olennainen uudistus, joka Lissabonin tulee, on se, että meillä ei ole kahta budjettikäsittelyä enää. Se tarkoittaa sitä, että sekä parlamentti, niillä on molemmilla vain yksi käsittely. Siinä, siitä tulee tietysti erityinen haaste. Meidän täytyy olla kurinalaisia parlamenttina, koska meillä on siis vain yksi mahdollisuus. Ei ole tätä toista kertaa, toista käsittelyä. Tällaisessa yhteiskeskustelussa täytyy sopia paljon, paljon asioita, jotta tämä uusi Lissabonin mukainen budjettimenettely menisi syksyllä sujuvasti, niin täytyy tehdä yhteistyötä ja kurinalaisesti toimia. Tämä vuosi on myös poikkeuksellinen kun otetaan huomioon se, että komissio valittiin niin myöhään, niin sillä ei ollut mahdollisuutta esitellä vuosittaista politiikkastrategiansa. Joten tämä on hyvin mielenkiintoista ja poikkeuksellista me Euroopan parlamenttina ensimmäisenä ilmaisemme ajatuksemme ja ensimmäiset mielipiteet, jotka koskettavat 2019 talousarviota, niin ne tulevat juuri ensimmäiset jaksot Euroopan parlamentista tämä mietinnön muodossa, eikä Euroopan unionin komissiolta, niin kuin voidaan sanoa tavanomaisena vuotena oli ollut. Miksi 2011 on vielä erityinen talousarvio vuodelle 2011 on viides budjetti näissä monivuotisissa budjettirahoituskehyksissä. Muistetaan monivuotiset rahoituskehykset 2007-2013. Olemme oppineet paljon jo näiden aiemman neljän menettelyn aikana. Voidaan sanoa, että puoleksi sanotaan, että ollaan tullut seinän äärelle englanniksi, että olemme tulleet kattoon. Eli Kohtaan tällaisen seinän, jossa nämä liikkumavarat ovat hyvin pieniä jo, ja kaikki mahdollisuudet, joita parlamentilla on, niin ne pienenevät hyvin radikaalisti, eli ne liikkumavarat ovat hyvin pienet. Erityisen huolestuttavaa ne ovat otsakkeessa 1b, noin miljoona euroa, tai otsakkeessa 3b, noin 9 miljoonaa. Eli tämän vuoksi mahdollisuudet eivät ole kovin suuret, ja sen vuoksi mietintöni niin vahvasti pyytää, vaatii tällaista mm, monivuotisten rahoituskehyksen uudelleenarviointia, väliarviointia. Ei pelkästään, että liikkumavarat ovat pienet, vaan sen vuoksi, että koska välitarkoitus täytyy ottaa huomioon budjettiin, Lissabonin sopimukset olennaiset vaikutukset budjettiin, se antaa uusia toimivaltuuksia EUlle toimialoilla, kuten avaruuspolitiikka, niin siitä ja luodaan myös tämä Euroopan unionin ulkosuhdehallinto, niin sillä täytyy olla heijastuksia myös budjettiin ja täytyy huomioon myöskin strategia 2020. Siis näitä ei otettu huomioon monilta rahoituskehyksissä ja tällä hetkellä täytyy aloittaa keskustella siitä, että miten nämä uudet suunnitelmat, haasteet rahoitetaan. Haluaisin kovasti ja tätä tietoa. Mietin, miten esittelin, että nuoriso olisi keskipisteessä. Tässä, tässä tämä oli keppaleena voima ja tulevaisuus Euroopassa. Eli jos investoidaan nuorisoon ja koulutukseen, niin se on investointia myöskin nykyhetkeen tulevaisuuteen Euroopassa. <clears throat> investointia talou- talouteen. Hyvin tärkeä vaihe on siinä, kun siirrytään koulutuksesta ensimmäiseen työpaikkaan. Se on se hyvin vaikea hetki myös, erityisesti kriisin aikana. Ja haluaisin ottaa esille tilastoja 20 Yksi prosenttia nuorista on työttömänä. On hyvin tärkeää, että EU myöskin ei olisi välinpitämätön tässä vaikeassa vaiheessa, että yhdessä tekisimme töitä, jotta tämä vaikea siirtyminen työmarkkinoille helpottuisi nuorille ihmisille. Haluaisin painottaa, että kun tekniikan kehitys on niin nopeaa, mutta myös demografinen kehitys on niin nopeaa, niin täytyy luoda tietoperustava yhteiskunta, Täytyy olla kansalaisia, jotka pystyvät parantamaan ammattipätevyyksiään koko elämän ajan. Ja tässä täytyy saada EUn tukea tässä prosessissa. EUn tuen pitäisi kattaa myöskin akateemisuudellisille ohjelmia, jossa mennään rajojen yli, otetaan huomioon tällaiset harjoittelupaikat. Ja tässä tuetaan myös integraatiota, tiedon siirtymistä ja annetaan kansalaisille mahdollisuudet oikeanlaisen liikkuvuuteen. Liikkuvuus, muistutan siitä, se on perustellusti tällainen perusvapaus, jonka perussopimus, perussopimus määrittelee, ja se on myös äh, sisämarkkinoiden pääperiaate. Nyt sitten siirryn englannin kieleen, koska nyt aion puhua Helga Tryppelin puolesta, joten minulla on hieman eri rooli enkä sitten pelkästään komission budjettia, vaan myöskin muita toimielimiä ja parlamentin. Tällä hetkellä päätöslauselman tarkoituksena on luoda yleiskuvaa erityisesti budjettiasiayhteydessä ja antaa suuntaviivoja hallintabudjeteille eri toimielimissä, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Ja komissiosta puhuin aiemmin, sitä ei oteta tässä mukaan tämä yleinen konteksti, olosuhteet, joissa budjetti vuodelle 2011 hyväksytään, on hyvin haastava, koska otsakkeen 5 liikkumavara on hyvin rajoittunut. Ja koska menestyksekäs Lissabonin sopimuksen toimeenpano on etusijalla kaikille Euroopan toimille. Kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, se muuttaa budjettimenettelyä ja sen hyväksymistä ja sen vuoksi sinne vaaditaan vieläkin läheisempää yhteistyötä ja vuoropuhelua toimielinten kesken. Toimielinten välinen yhteistyö kattaa monia aspekteja, kuten kääntämiskapasiteetti, rekrytoinnit ja parhainen käytäntöjen vaihto ja tehokkuuden valvonta ne voitaisiin saavuttaa alueille, jotka tähän mennessä eivät ole olleet mukana tässä asiayhteydessä, kuten EMAS, syrjimättömyyspolitiikka ja etätyö. Tällaisen keskipitkän aikavälin rakennustrategian rakentaminen on budjettivaliokunnan äh, keskiössä pitkään ja pelkästään parlamenttiikat kyllä on muuta toimielimiä koskien. Niin epävarmuudet siitä, että mikä on koko ja muoto budjetista ulkoasiassuhdehallinnolle ja tuomioistuimen päätös palkka-asiasta tekevät otsakkeen 5 käsittely vieläkin ennakoimattomammaksi. Nyt erityisesti parlamentin budjetista byroon, byroon suuntaviva paperi koskee seuraavia asioita. kirjastoasioita, briefauksia ja se, että että institutionaalisia aspekteja sovelletaan Lissabonin sopimuksen suhteen. Sopimuksen vuoksi valiokunta painottaa tätä lainsäädännöllistä eh, eh, työtä ja sen laatua, mikä on etusijalla oleva asia. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten Janus Lewandowski, tervetuloa komission jäsen, olkaa hyvä. Eh, puhemies, arvoisat budjettihenkilöt. Minä olen tänä iltana kallistamassa korvani parlamentin tavoitteille ajatellen ensi vuoden budjetin suuntaviivoja, niin kuin tässä olen juuri kuunnellut neuvoston suuntaviivoja. Tämä on kiinnostavaa, mutta tämä ei ole kuitenkaan mitään rutiinia, vaikka olenkin aika pitkälle samaa mieltä. Äh, äh, äh, ensinnäkin me tässä pyrimme sopeutumaan Lissabonin jälkeiseen elämään. Ähm, työtä on vielä tehtävänä. Hyvää yhteistyötä kaivataan nyt enemmän kuin koskaan ennen toimielinten välillä. Jo jo aiemmin on sovittu äh, näistä äh, siirtymäkausista. Esimerkiksi marraskuisessa äh, sovittelussa se on tämmöinen hyvin käytännönläheinen kalenteri. Tämähän on ollut jo vuodessa, voimassa vuodesta 1975 lähtien ja on, on edelleen toimiva. Nyt sitten on vielä kuitenkin hiottava nämä äh, sovittelukomitean äh, äh, työtä hiottava en, viikolla, ensi, huomenna äh, kolmikantaneuvottelujen yhteydessä äh, äh, neuvostosta on, on tulossa ehdotus tämän sovittelun teknisestä menettelystä ennen kuin sitten käynnistämme 2011 sovittelumenettelyn virallisesti ja sitten myöskin rutiinista poikkeaa tämän vuotuisen menettelyn osalta se, että me olemme nyt, elämme, elämme nyt kriisin jälkeistä aikaa. Monis, moni, monien maiden, äh, monien valtionhallinnot taistelevat budjettivajeiden kanssa ja vieläkin haastavampien ongelmien kimpussa joutuvat aikansa viettämään. Sen, sen vuoksi nyt sitten ää, äh, äh, budjettikuri, äh, täsmälliset ennusteet ja budjetin äh, tehokas täytäntöönpano ovat entistä tärkeämpiä. Äh, voimme helposti ennakoida budjetin otsikot yksi A1 ja 4 erityisesti ovat tärkeitä tässä yhteistyön hengessä Ähm, tähän ajatellen tätä vuotuista budjettimenettelyä. Meidän johtopäätöksemme äh, äh, tulisi esittää äh, toimijoiden välisen sopimuksen toimivuutta käsittelevässä kertomuksessa 27. huhtikuuta, jolloin se julkaistaan ja se siis lähetetään sitä parlamentille siis parlamentin esittelijä, jonka nimen kanssa on vaikeuksia meidänkin toimistolla, niin painottaa nuorison merkitystä. Tässä painopisteluettelossa pyritään saamaan lisäarvoa otsakkeelle kolme. Siinä puhutaan koulutuksesta, nuorison mahdollisuutta päästä työmarkkinoille, vähentää nuorisotyöttömyyttä ja näin poispäin. Yhtä tärkeää kuitenkin mielestämme on se, että että, että me tote, olisimme sitten sanoja mittaisia, mitä tulee elvytyspakettien toteutumiseen. Se on kansalaisten kannalta tärkeää kautta Euroopan täytäntöönpanoon tulisi tapahtua yhä kiihtyvämmällä vauhdilla ensi vuonna 2011. Tässä, tässä suuntaan me katsemme hallintoon ja täytyy korostaa, että, että komissio, vaikka joutuukin sopeutumaan äh, Lissabonin sopimukseen, ei penää uusia virkoja itselleen. Me komissiokollegiossa olemme hyväksymässä 27. huhtikuuta budjettitalousarvion luonnoksen, ja kuten äh, on tapana, tulemme samana päivänä sitten budjettivaliokunnalle sen toiveen esittämään. Nyt olemme sitten käynnistämässä 2011 menettelyä ja äh, äh, tässä perään kuulutan hyvää yhteistyötä, kun tässä nyt kumminkin tavallaan uusia uria avataan. Kiitoksia. Thank you, Niin, kiitos komissaari edustaja Berman kehitysvaliokunnasta. Kiitoksia puhemies, kiitoksia herra Lewandowski. Puhemies, talouskriisissä on ratkaisevaa, että EUn budjettia myös pannaan paineen alle. Sehän on vain oikeutta. Kaikkia euroja pitää pohtia tarkkaan, niin kun ne käytetään. Ja lisäksi, kun ajatellaan tutkimuksia kehitysmaiden, puhutusti kehitysyhteistyövaliokunta. Tämän pitää jatkossakin olla meille prioriteetti, koska kestävä kasvu tarjoaa mahdollisuuksia niille kansoille, joilla tällaista tilannetta ei vielä ole. Nyt voimme päästä kyllä tästä kriisistäkin tätä kautta pois. Kehitysmailla on, kehitysmaat ovat meille tilaisuus. Meidän pitää tietenkin käyttää tässä myös mikrorahoitusta niiden täytyy saada myös paremmin rahoitusta, jotta ne voivat päästä tavoitteisiinsa kehitysmaissa. Meidän pitää puolustaa kehitysyhteistyöbudjettia, vaikkakin se on vaikeaa, ja komissaari Bibaksin jatkossakin pitää olla vastuussa kehitysyhteistyöbudjetista eikä korkean edustajan Rova Ashton niin kuin nyt näyttää olevan, koska meidän ei pidä aiheuttaa tällaista riippuvuutta diplomatian ja rahoituksen välillä. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Herra Fernandes aloittaa. Signore Presidente, caro Comissário, caros colegas, congratulmo con facto podermos... Kollegat puhemies, mielelläni näen, että voimme pitää 2011 budjettia nuorisobudjettina. On ehdotuksia siinä joilla nuoret ihmiset pääsevät paremmin erityisesti työmarkkinoille, mutta myöskin Erasmus ja sen yhteys työpaikkoihin vahvistettiin. Täytyy vahvistaa innovaatioita ja digitaalista ohjelmaa. Nämä ovat kaikki ehdotuksia, jotka edistävät kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Erityisesti Parlamentin budjetista pitäisi muistaa, että EPP puolustaa kestävää budjettia ja tiukkaa budjettia, jossa jokainen menokohta täytyy perustella. Ja meillä on sellainen tunne, ja sen vuoksi sitä ehdotetaan, että päästetään eroon siitä, että budjetti aina kasvaa, vaan mieluummin nolla, nollaan perustuva budjetti. Katsotaan, yritetään löytää säästöjä ja tehokkuutta, ja tämä tehokkuus ja kurinalaisuus ovat vaatimuksia. Täytyy katsoa esimerkiksi pitkän aikavälin rakennuspolitiikkaa. Tässä täytyy olla tiukkana näitä kiinteäkuluja täytyy erityisesti pitää silmällä. Meidän täytyy käsitellä parlamentin prioriteettina sitä, että lainsäädännön laatu on erinomaista ja meidän toimielimellämme täytyy olla tarvittavat välineet tehdä juuri sitä. Lissabonin sopimuksen myötä meillä täytyy olla yksi budjettikäsittely. Sen vuoksi pitäisi olla parempaa yhteistyötä ja syvällisempää vuoropuhelua. Ja rehellisesti esitoutuvan tähän pyrimme. Kiitoksia. Edustaja Baltsani, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos. 2011 talousmeno, tulee menoarvion suuntaviivat ovat ensi, ensi askel kohti seuraavaa oikeaa eurooppalaista budjettia. Budjettivaliokunnassa olemme todellakin pyrkineet nostamaan esille tiettyjä konkreettisia tavoitteita ja päämääriä, jotka kuvaistaisivat sen, mitä me, mitä me Euroopassa oikein haluamme tehdä. Nuoriso yksi on, on näistä yksi. Tutkimus- ja tuotekehysinnovaatio on toinen erittäin tärkeä. Jos tarkastelemme pitkän aikavälin sosiaalipolitiikkaa, siinä on kolmas. Kun tarkastelemme 2020 strategiaa, jossa taistellaan työttömyyttä ja ilmastonmuutoksen leviämistä vastaan, ne ovat selkeitä suuntaviivoja. Meidän täytyy pitää mielessä teot ennen kuin sanat. Ei kompromisseja, ei leikkauksia turhaan. Tämä on kuitenkin aika realistinen askel eteenpäin. Liikkumavara on aika kapeaa, mitä kun rahoituksesta puhutaan, mikä merkitsee, että aika rahaa tahtoo viedä liian vähän uusien innovatiivisten toimenpiteiden käynnistämiseen. Aivan äh, kun erityisesti katsellaan ensimmäistä lukua kilpailukykyä, kasvua, työpaikkoja. Siinä, se, siinä riittää haastetta, mutta muutenkin äh, budjetinhan on oltava myöskin joustava. Äh, sen, siinä pitää kyetä nopeasti reagoimaan kansalaisten vaatimuksiin ihmisten vaatimukset vaihtuvat, koska he ovat, kysymys on ihmisistä. On tiettyjä äh, painopistealueita ja, ja, ja, ja tämä asettaa myöskin sitten kasvun kannalta tiettyjä vaatimuksia tulee menoarviolle. Meillä pitää olla selkeät, selkeästi hahmotellut toimenpiteet äh, jatkotoimen, jatko, jatkoa silmällä pitäen ajatellen erityisesti 2020 strategiaa meidän pitää olla äh, riittävän äh, joustava budjetti tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen. Kiitoksia sitten edustaja Godmanis, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komissaari, kollegat. Haluaisin korostaa kolmea kysymystä. Ensinnäkin rakennerahasta 35 prosenttia budjetista suurin piirtein menee tähän. Nyt 2000-2006 toimimme paremmin. Silloin vastaanottokyky oli parempi ja se oli aikaisemmin 25, silloin 40 prosenttia, joten kysymys kuuluu, miten otetaan huomioon tämä osa budjettia. Muuten syntyy sellainen tilanne, jossa varoja ei käytetä. Ja silloin voitaisiin ehkä panna ne varauksiin. Toinen kysymys. Meidän pitää korvata joitakin vaatimuksia vanhalta kaudelta ja viisi miljoonaa tähän varattu kuitenkin. Uskon, että on maita, jotka eivät ole vaatineet mitään korvauksia ja kyse on myös siitä, käytetäänkö näitä varoja vaiko ei. Minun täytyy myös sanoa kahdesta vakavasta asiasta, mitä tulee näihin käyttämättömiä varoja. Ka- maataloudessa kaksi miljardia meni vähemmän 2008 mm, maaseudun kehityksessä. Nyt varoja on siellä paljon enemmän maksumäärärahoja, mutta viedäänkö kaikki projektit loppuun 2009? Sitten jos katson otsaketta 1.7. puiteohjelmaa tutkimuksessa ja kehityksessä, maksumäärärahat 2009 olivat huomattavasti vähemmän kuin 2008, joten voidaan sitä kysymys, pitäisikö voidaanko nyt toimia tyydyttävällä tavalla, voimmeko suunnitella budjettia, kun on tilanteessa, tässä tilanteessa on niin paljon erilaisia tar- tarpeita. Onko tällaisia varauksia vaiko ei? Kiitoksia edustaja Ziobro, minuutti puhemies. Päätöslauselmaesitys, joka koskee 2011 budjetin prioriteetteja, sisältää sen, että tässä ei voida toimia perustavalatusten politiikkojen haitaksi, kuten kohesiopolitiikka, rakennepolitiikka tai YMP. Tällä on sellainen ehdonvarais, joka näyttää olevan välttämätön, kun otetaan huomioon nämä aiemmin eh, definioidut budjettiprioriteetit, ja niissä on paljon varaa. Nyt kun on tämä kriisi, niin siinä lääkkeiden pitäisi olla innovatiivisuus. Kuitenkin fakta on se, että köyhimmillä alueilla ei usein ole sellaisia olosuhteita, että innovatiivisuutta voidaan kehittää. Ne ovat maita, joissa modernin talouden ehdot ovat vasta syntymässä. Jos, täytyy, jos pitäisi olla yhtäläiset olosuhteet, niin kohesiopolitiikka ja rakennepolitiikka ovat siinä tärkeitä. Erityisesti kriisin aika meidän pitäisi muistaa se juuri tästä solidaarisuudesta ulottuvuudesta EUn politiikassa niin, että ei jaeta mannerta köyhään ja rikkaaseen osaan. Kiitoksia. Edustaja Portas, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Olemme nyt sitten käynnistämässä 2011 vuoden budjetin pääsuuntaviiva keskustelun nuoriso on tässä mainittu ja nostettu e-, etu, etu e-, siellä. Nuoret erityisesti siinä vaiheessa, kun he ovat siirtymässä opiskelujen jälkeen työelämään, se on tärkeä hetki. Se on erittäin tervetullut nämä, tämä painopiste. Ensimmäisen työpaikan hankkiminen on kaikkein olennaisin asia tässä yhteydessä yksityiskohdissa tässäkin törmätään vaikeuksiin. Esimerkiksi Erasmus, miten me voimme sitten toteuttaa ne tavoitteet, joita haluamme säilytämmekö vanhan opiskeluohjelmat, opiskelijaohjelmat vai hankimme kokonaan, tai harkitsemme kokonaan uutta ohjelmaa uusin varoin. Ei tässä ole pelkästään yksityiskohdista kysymys, vaan kysymys on siitä, että saako Erasmuksella syntymään pysyviä työpaikkoja, ei vain tilapäisiä työsuhteita ja määräaikaisia työsuhteita. Siitäkin on tarkasteltava. Pääsemmekö sanoista tekoihin vai jääkö meille käteen pelkästään ohjelma, jossa peitellään todellista työttömyyttä? Näin 2011 meillä olisi edelleen, on edelleen luvassa suuri, suurta työttömyyttä unionissa. Meidän on kannettava yhdessä vastuumme. Ja tämä on se haaste, joka meidän budjetin osalta on otettava vastaan. 2011 budjettia äh, äh, kahlitsee seitsemän vuotta sitten määritellyt suuntaviivat, joissa mistään kriisistä ei ollut mitään puhetta eikä käsitystä. Me emme äh, pysty jatkuvuutta takaamaan, emmekä päämäärien saavuttamista näissä olosuhteissa me haluamme, että tavoitteemme ovat muutakin kuin pelkkää toiveajattelua. Kiitoksia edustaja Andreasen. Colleagues. Puhemies, kollegat. 6,5 prosentin lisäys parlamentin budjettiin 2011 on jälleen osoitus siitä, kuinka kaukana tuollaista maailmasta parlamentti on ja äänestäjän edusta. Kuinka voimme selittää äänestäjillemme näinä aikoina saati sitten kriisiaikana, että kokonaiskustannukset, jonka he meistä jaksa, maksavat, on yli kaksi miljoonaa puntaa vuodessa. Miten voimme kertoa heille, että jos he haluavat korkeatasoisen parlamentin, josta jotkut ovat ylpeitä, niin tämä, siitä pitää maksaa. Miten selitetään kaikille niille, jotka menettävät työpaikkojaan, että me parlamentin ja se tarvitsemme enemmän henkilöstöä Lissabonin sopimuksen takia, tai toimiston tarvitsevat enemmän rahaa, koska tekevät enemmän työtä. 15 prosentin nuorisotyöttömyys yhdistyksessä kuningaskunnassa tai pahempaa 40, 45 prosentin nuorisotyöttömyys Espanjassa. He eivät pysty näkemään, miten tämä lisäys auttaa heitä saamaan työpaikkoja. Monet näistä nuorista ovat aika hyvin koulutettuja. Heiltä puuttuu vain työpaikkoja ja tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Suoraan sanottuna minä en pystyisi vastaamaan näihin kysymyksiin. Jos... Voisiko joku selittää äänestäjille, niin miten se seikka, että parlamentilla on kaksi istuntopaikkaa, yksi täällä Brysselissä, toinen Strasbourgissa, auttaa ihmisiä maksamaan asuntolainansa, ruokkimaan ja kouluttamaan lapsensa, koska tämä on iso osa kahdesta miljoonasta, josta äsken, äsken puhuin. Mitä tulee komission on mukava puhua hienoista tavoitteista, kuten nuorisoon ja koulutuksen investoimisesta edistää kielten opiskelua ja e, kehittää innovaatioita ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Mutta tilintarkastajien kertomus ei yhtään rauhoita mieleen menoista ja niiden käytöstä eikä osoita että olemme kovinkaan hyviä suunnittelussa Äh, edustaja Andreasen, te olette jo ylittäneet. Should be tolerated. This is, this is Andreasen, you had, you had more than half a minute. Äh, te, äh, Andreasen, olitte, ylitette puheaikana jo yli puolella minuutilla. Nyt voitte lopettaa ystävällistä. Edustaja Wertman, nyt sitten minuutti. Hyvät kollegat, prioriteetit budjetille 2011 EU-ssa Siihen liittyy tämä talouskriisi, siihen liittyvät yhteiset positiiviset pyrkimykset siihen, että saataisiin mahdollisimman kattava ja sosiaalisesti oikeutettu budjetti. Keskityn kahteen asiaan. Ydinasiana on se, että keskitytään nuoriin. He saavat avainroolin EUn tulevaisuuden suhteen. Investoinnit nuoriin tarkoittavat ihmisiä, jotka, että sinä ajatellaan huomista ja myöskin tämä nykytilanne se, että miten näitä työpaikkoja voi niin nopeasti hävitä. 2020 strategia, siinä on myös keskitytty innovaatioon. Ihan oikeutetusti siihen liittyy toiveita, että voidaan luoda uusia työpaikkoja ja vähentää näitä sosiaalisia eroja. Kiitoksia. Edustaja Surjaan nyt sitten. Kiitoksia, hyvät kollegat. Mehän kaikki tiedämme, että että Euroopan unionin budjetti kaipaa uudistamista, senhän kaikki tietävät. Meillä on tällä yhden vuoden budjetin puitteissa uudistuksia ei voida toteuttaa, puitteet ovat liian ahtaat. Meidän on suurena ongelma on se, että tämä budjetti on hyvin jäykkä ja taipumaton. Siinä ei pystytä reagoimaan arjen tarpeisiin edes vuoden aika aika, aikajänteellä, koska meidän äh, pelivaramme on hyvin kapea. Äh, esittelijät äh, ovat tehneet hyviä ehdotuksia, heillä on kauniit tavoitteen ja ja, ja toivoo, että nämä sitten äh, tukevat tätä tekstiä. Näin pitää minusta tehdä. On erittäin tärkeää, että kiinnitämme huomioon nimenomaan nuorisoon. Muussa tapauksessa nuoriso kääntää meille selkänsä ja, ja äh, jää paitsi eurooppalaista unelmasta, jos äh, ja myöskin kohesio, haluan muutaman sanan sanoa kohesio politiikassa se se ei ole mikään äh, tällainen äh, karikatyyri, äh, vaan siinä se on suunnattu köyhien alueiden elvyttämiseen. Meidän pitää kaventaa tätä eroa näiden alueiden välillä me haluamme kasvattaa kaiken kaikkiaan Euroopan unionin kilpailukykyä silloin, kun me saamme alueet tasa arvoamisen keskenään. Tietysti eh, ja ja jäsen, jäsenmaat joutuvat käyttämään nämä rahat eh, hyödyllisellä tavalla, eikä, eivätkä vaan istua niiden päällä. Eh, heidän pitää näkö, tehokkaalla tavalla käyttää rahan tuhlaamista on myöskin se, että sitä ohjataan hankkeisiin, jotka eivät tuo mitään tulosta. Budjettivaliokunta on, on todellakin sitten kiinnostunut siitä, että rahalla me saamme vastinetta. Kiitos. Sitten edustaja Vaan, olkaapa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies. Pidän hyvänä tätä mietintöä Euroopan parlamentin budjettisuuntaviivoista ja pidän hyvänä tätä keskustelua siitä, mitä Me ovat, että voidaan varmistaa, että Euroopan parlamentti voi tehdä oman osuutensa. Alkuperäinen mietintö ehkä ymmärrettävästi oli vähän yleinen ja hämärä, mutta valiokuntatyö varmisti sen, että nyt on selvää, mikä on tärkeää. Budjettivaliokunta yritti tasapainottaa tarpeen, siis tapana, että Lissabonista joutuvat velvoitteemme siihen, että menot pitää olla niin alaiset kuin mahdollista. Ja tärkeää on myös se, että siinä suhteessa, kun liikkumavarat ovat niin pienet, ja varmaan kaikki jäsenet ovat samaa mieltä, prioriteetit ja suunnitelmat ovat olennaisia, ja tietysti ei pelkästään siitä, että käytetään rahaa, vaan äh, etsitään säästöjä ja niin, että käytetään rahaa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi olen tyytyväinen että esimerkiksi tämä integroitu tietojenhallintajärjestelmä on mukana. Kaikki eri tietolähteet pitäisi jäseneltä ja kansalaisilta hyödyntää. Euroopan parlamentin TV on myös tervetullut. Katsotaan, että onko se tehokas vai ei. Arviointi tästä avustajamäärärahasta äh, ja kulut siitä, kun lisää henkilökuntaa äh, palkataan, se on myös tärkeä näkökohta. Ja myöskin pitkän aikavälin rakennuspolitiikka parlamentille ja muille toimielimille. Siinä pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä muiden kanssa kuin nyt. Tietysti on aina tämä vaikea asia 20 prosentin kynnyksestä, josta sovittiin niin monta vuotta sitten. Minä ja poliitikot uskomme, valiokunta uskomme, että kaikki muutokset tähän pitäisi olla sellaisia, jossa byro ja budjettivaliokunta neuvottelevat yhdessä. Ja lopulta kaikki eri toimielimet, sen ei pitäisi olla yksipuolinen päätös. S- ja D-ryhmä on jättänyt tarkistuksia äänestettäväksi huomenna. Meidän mielestämme se suuntaviivaa parantavat edelleen. Yksi tarkistus ottaa esille vaikeuden siinä, kun kaikki hallintokulut laitetaan otsakkeeseen viisi. Toinen tarkistus, siinä vaaditaan sitä, että arviot, ennakkoarviot ja suuntaviivat äh, julkaistaan ajoissa, jotta voidaan tehdä päätökset myöskin ajoissa ja toivon, että kollegat näitä tarkistuksia ja muitakin äh, tukevat. Äh, ne pyrkivät parantamaan suuntaviivoja. Suuntaviivoissa on myös mukana se, että meidän täytyy ryhtyä tähän vaikaan keskusteluun näistä ennakkoarvioista jotka pääsihteeri julkaisee. Sitten voimme alkaa keskustella prioriteetista ja sitten vasta voimme alkaa varsinaisen oikean keskustelun siitä, miten otetaan tasapaino sen välillä, että toimitaan parlamenttina ja toisaalta pidetään menomme niin alhaisena kuin mahdollista. Kiitos. Nyt edustaja Haaglund puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, huonoina taloudellisina aikoina niin kuin ovat budjettikysymykset erityisen hankalia ja arkoja asioita. 2011 vuoden ää, 10, ää, 2011 budjetin suuntaviivoihin kuuluu myöskin oma budjettimme. Ää, äh, on sovittu, että viides otsakkeen osuus, osa, osa, otsakkeen alla parlamentin osuus olisi alle 20 prosenttia. Lisäponin sopimuksen ansiosta nyt kuitenkin ää, äh, on äh, vaadittu parlamentin prosentin osuuden kasvattamista on tietysti varmaan hyvinkin motivoitua, koska monet tutkimukset voivat, ovat osoittaneet, että tarvetta lisärahoitukseen on ollut jo yli vuodesta 2010 lähtien. Mutta mutta ei Lissabonin sopimus minään uutena raha-automaattina parlamentilla kuitenkaan toimia, vaikka me tarvitsemmekin uusia resursseja. Meidän täytyy tehostaa omaa toimintaamme ja etsiä sitten säästöjä ja mahdollisuuksia, sitä kautta sitten kustantaa kasvutarpeet. Nyt kuuluu ääniä, että että äh, näiden äh, tukitoimenpiteisiin, meidän me pitäisi ohjata lisää rahaa. Ajatus on kaunis, mutta tietysti, äh, mutta mielenkiintoista on, että minun ryhmässä me ollaan sitä yhtä mieltä, että näinä ankeina talousin aikana tämä lisärahoituksen tarve ei ole kovinkaan suuri. Herra puhemies, me, nämä suuntaviivat ovat hyviä ja ne, e, niitä, niitä voidaan tulkita myöskin hankkeeksi parantaa omaa työtämme, tehostaa omaa työtä. Kiitoksia edustaja van Dalen. Voorzitter, we leven in financieel-economisch moeilijke tijden. Puhemies, nyt olemme läpikäymässä vaikeita taloudellisia aikoja. Kaikkien pitää kiristää vyötä, viranomaisten pitää myös säästää ja valvoa menoja. Lisäksi kansalaiset eivät todellakaan oikein luota eurooppalaisen politiikan. Tämä huolettaa minua. Tämän takia minä teen nyt kaksi ehdotusta tuleviksi, tulevien budjettien varalta. Ensinnäkin puhemies, Euroopan parlamentin jäseninä meidän täytyy pystyä perustelemaan kahden nämä menot. Nyt emme toimi tällä hetkellä avoimella tavalla, sitä paitsi kun keskustelimme Stas-mietinnöstä, tai Stas-mietinnöstä tulen tekemään tarkistuksia Toinen asia, kansalliset parlamentin tietosbudjetit, nämä ovat erittäin anteliaita budjetteja ja näin kovina aikoina pitäisi vähentää niitä kolmanneksella. Pyytäisin tätä tukemaan tätä ehdotusta. Näin me voimme näyttää, että me haluamme toimia avoimella tavalla, emmekä me halua äh, myöntää itsellemme etuja. Kiitoksia puhemies. 2011 talousarvio tai tässä tietysti käsitellään prioriteetteja. Nyt on tietysti taloudelliset vaikeat ajat, sen vuoksi EU täytyy varmistaa, pitää mielestä se saa rahansa jäsenvaltiolta, täytyy pitää mielessä myös säästöt. Jäsenvaltioiden täytyy säästää, mutta myös EU täytyy käyttää varansa tehokkaammin. Minulla on muutamia kysymyksiä esittelijälle. Hyvä, sosiaaliset kysymykset, nuoret ihmiset, hyvä, mutta nämä asiat voidaan normaalisti jäsenvaltiotasolla hoitaa, mutta haluaisin puhua aiheesta, jossa EU-panos on tärkeä. Mietinnössä on kyse myös askeleista koulutuksesta työmarkkinoille. Rova esittelijä, haluatteko käsitellä myös tällaisia marginaalissa olevia ryhmiä? Erityisesti ajatellaan tässä mm, nuoria, jotka lastenkodeista esimerkiksi tarvitsevat tukea. Bulgarissa oli äskettäin ja siellä näin hyvän hankkeen tässä suhteessa. Sillä saadaan EUn tukea tällaisille asioille ja juuri tällaista toimintaa tuen erityisesti rakennerahastoista ra- ra- rahoitettuna. Kaikkein tärkein prioriteetti mistä talousarviossa on käyttää vain omia rahojaan. Jos käyttää jonkun toisen varaa ilman heidän lupaansa, ei ole budjetointia, se on varastamista. Brittitä veronmaksajat menettävät 6,4 miljardia puntaa suurena maksuna EUlle vuosittain ja vieläkään emme saa kansanäänestystä, kun nämä rahat otetaan ilman demokratista mandaattia. Ei on, on rikosta. Eläkeläisiä on kuollut kylmyyteen maassamme, koska heillä on varaa. Ja sotilaita kuolee Talibanin pommeihin, koska meillä ei ole varaa kunnollisiin varusteisiin. Tärkeitä lääkkeitä evätään potilailta. EU-rahoilla voisimme korjata nämä kaikki ja voisimme rakentaa 50 uutta koulua ja kahdeksan sairaalaa. Olisi vain yksi budjetti, prioriteetti, lopettaa meidän ryöstömme ja lähentää budjettia. Sotilaamme ja syöpäpotilaat tarvitsevat, tarvitsevat enemmän. Heille on, meille tämä on budjettikysymys, heille se on kyse elämästä tai kuolemasta. Eh, Kiitoksia puhemies Haluaisin tervehtiä komissaari Lewandowskia, parlamentin vanhaa ystävää, joka nyt tällä hetkellä istuu eri paikalla kuin hän entiset valiokuntatoverinsa. Haluan myös osoittaa tyytyväisyyteni sillä, että on otettu vanhat budjettikäytännöt käyttöön, koska näin komissaari voi kuunnella, mitä prioriteettikysymyksiä parlamentilla on budjetissa ennen kuin aletaan laatia alustavaa budjettia. Komissaari täällä kuulee varsin erilaisia kysymyksiä ja asioita, kun hän päivittäin kuulee eri pääosastoista, jotka painostavat häntä, jotta saisivat enemmän budjettia. Tällä hetkellä me täällä parlamentissa emme painosta, kuten hyvin tiedätte, teemme näin vain syyskuusta eteenpäin, mutta tällä hetkellä haluamme vain, että herra Lewandowski saa hyvän kuvan meidän budjettiprioriteeteistamme. Nämä ovat meidän ehdotuksiamme. Ja joka päivä tulee uusia haasteita budjetin varalta 2011 ja nyt on jo uusia jännitteitä otsakkeessa neljä. Siellä on varsin tiukka marginaali ja tilanne vain pahenee, koska täytyy ottaa mukaan Itämeren strategia. Samoin ongelmia on maataloudessa ei vain sen takia, että on yhteispäätösmenettely käytössä, vaan ennen kaikkea sen takia, että me haluamme käyttää näitä, tätä mahdollisuutta täällä parlamentissa, emmekä koskaan hyväksy uusia poistoja maatalousbudjetista muuhun rahoitukseen. Sitten pitäisi ratkaista tämä otsakkeen viisi ongelma, hallinnolliset menot, suurempi avoimuus. Viimeinen asia, parlamentti on erittäin valmis säästämään rahaa niin yhteisöbudjetista kuin parlamentin omastakin budjetista, mutta emme ole valmiita kestämään tiettyjen henkilöiden poliittista demagogiaa, joka on heidän tapansa harjoittaa politiikkaa. Kiitoksia. Kiitos tästä. Sitten edustaja Färm. Hyvät kollegat, tervetuloa kollega Levanovski takaisin tänne. Äh, kommentoin lyhyesti molempia mietintöjä. Sonskiessa on tehnyt erinomaisen mietinnän me olemme äh, sosiaalidemokraattisesta äh, puolelta jättäneet pari muutosesitystä, joita pidämme tärkeänä. Meidän täytyy tehdä selväksi se, että ilmastonmuutos on edelleen hyvinkin painava painopiste Eh, sen, sen takia, että Koipanhamiassa epäonnistuttiin, ei, ei meidän suinkaan pidä sitä unohtaa, vaan pikemmin päinvastoin meidän pitää nyt kyetä löytämään sit sen, sen rahoituksen ratkaisut. 2020 Euroopan strategia on toinen vaativa eh, tavoite. Molemmat strategiat edellyttävät, että unioni panostaa ja pyrkii eh, toteut- parantaa strategioiden toteuttamismahdollisuuksia ja pyrkiä tehostamaan talouselämää ja myöskin saada sitten sosiaalinen agenda kunnianhimoiseksi. Ne ovat sellaisia poliittisia sektoreita, jotka tarvitsevat lisää lihaluiden ympärille. En, e, esimerkiksi kaivataan selkeää signaalia neuvostolle ja jäsenmaille, että, että on aivan välttämätöntä Äh, äh, äh, pitäytyä tässä budjettikatossa, aivan erityisesti mitä tulee työpaikkojen säilyttämiseen, mitä tulee parlamentin omaan budjettiin. Meidän täytyy, vaikka meillä onkin suuria tarpeita, huomioida tämä nykyinen taloudellinen tilanne ja, ja pyrkiä hillitsemään omia laajentamishalujamme. Aivan erityisesti äh, haluaisin painottaa poliittisten ryhmien kapasiteettia vastata Lissabonin sopimuksen äh, haasteisiin. Meidän täytyy etsiä lisää tehoa ja lisää säästöjä työstämme erityisesti mitä tulee äh, kategoriaan äh, viisi, äh, eli siis tämän budjettiosuuteen. Mehän nyt juuri kamppailemme tämän uuden ulkoisen hallinnon rakentamisen parissa, joka vaatii lisää, lisää rahaa, lisää määrärahaa. Me, meidän pitää olla hyvin, hyvin harkitsevaisia omalta osalta. Edustaja Van Puhemies, nyt kun on paljon leikkauksia kaikissa EU-maissa, niin kaikkien EU-toimielinten pitäisi katsoa, että miten ne voivat leikata kulujaan ja vähentää tuhlausta. Parlamentti pitäisi olla johtoasemassa. Sen sijaan se itse se lisää henkilökuntaansa eikä ajatella rajoja ollenkaan. Missä muussa tahansa organisaatioiset prioriteetit liittyisivät siihen, että kompensoidaan vähennyksiä muualle. Mutta ei tässä talossa näyttää siltä mepit, tietysti saavat julkiset syytökset, mutta paisutettu byrokratia ja nämä rakennukset esimerkiksi maksavat rahaa. Miten voidaan jatkaa sitä, että perustellaan 94 miljoonaa tähän omaan mainostakseen. Käytetään 8 miljoonaa europarlamentin tv ja 2 miljoonaa Euroopan historian talon. Se on naurettavaa että tällaisia tietotoimistoja pidetään olla jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja 40 miljoonaa on sitä vuosikustannus, kun 736 jäsentä pitäisi vastata näihin äänestäjien kysymyksiin. Ja puhemies, on edelleen skandaali, että parlamentia, parlamentista ei vaadita sitä, että se valtiosta ei vaadita sitä, että Strasbourgin sirkus lopetetaan. 200 miljoonaa täytyy säteellä lähettää tästä selkeä viesti. Kiitoksia Obermeierinen olevan paikoillaan. Niinpä sitten puheenvuoro pidemmittä puhetta edustaja Gresselle. Kiitoksia komissaari Haurahan arvat kollegat. Haluan puhua ensin muutama sana budjetin budjetista ja todeta, että, että Euroopan ulkoasian hallinnon perustaminen eh, tässä eh, ei ole vieläkin tässä vaiheessa millä, millä, miten, mitenkään hahmottunut ja sen kustannukset ovat kuitenkin vain kysymys, niistä pitäisi jotain tietoa saada. Ää, tietoa saada. On selkeä, miten, Tietysti varmaankaan tässä on, tällä on merkittävät budjettipoliittiset seuraukset tämän hallinnan perustamiselle. Ei voi nyt olla niinkään, että, että, että komission ulkopuolinen hallinnon haara niellä joku tuntemattoman summan rahaa. Meidän pitää meidän budjettipoliittisia seurauksia tällä, tällä hallinnon haaralla. Sen vuoksi pitäisi pistää, saada rahat budjettiin, se ei siellä vielä ole. Me haluaisimme komissaarilta jonkinlaisia lukuja siitä, mitä tämä tulee maksamaan. 2011 pitää olla selvä, ajatellen tätä äh, hallinnon haaraa, siellä ei paljon pelivaraa ole ja sinne se pitää kuitenkin äh, ympätä. Ja jos me pyrimme e-, etsimään äh, näitä säästöjä, säästökohteita. Esimerkiksi että on yhdet, luvat, yhdet löydetty, esimerkiksi tämä erityinen loma, lomakorvaus ja matkustusapuraha näiltä, mm, näihin, jotka perustuvat rautatieyhteyksiin. Ne pitäisi nyt nykyaikaista ja saada niin vastaamaan lentomatkakustannuksia. Sieltä voitaisiin saada jo huomattavat säästöt. Jos Meillä on myöskin paljon vuokrahenkilöskuntaa ja me, me te, te, te, itse, itse luoda omille työntekijöillemme työllistymismahdollisuuksia. Meillä on tietysti vaalipiirejä, jossa meidän tietysti pitää työtämme, työtämme tehdä sen vuoksi, että tätä pidä kaikkea näitä edustajien niin selkänästä repiä olisi hyvä, jos me saisimme tällaisen eksistentiaalisen budjetin nyt toimeen. Herra Ehrenhauser. Kiitoksia. Tarvitaan tosiaan EUta ja tosiaalista EU-budjettia. Ajatellen, että tarvitaan rohkea suuriin päätöksiin, eikä pitäisi keskittyä pieniin teknisiin yksityiskohtiin ja hiuksia halkoa. Kolme asiaa budjetista. Tarvitaan avoimuutta ennen kaikkea, mitä tulee EU-budjettiin. Miten korkeat ovat hallintokustannukset? tämänhetkisessä budjetista, siitä ei saa mitään realistista tietoa. Sitten säästöt. Miljardeja säästetään jo budjetista ilman, että laatu vähenee, näin voidaan tehdä. Esimerkiksi voidaan useita virastoja sulkea sitten Strasbourgin kysymys, tai pitäisi keskustella siitä, että mikä järki on näin, niin tällaisilla elimillä, kuten tällaisilla alueiden komitea, jotka ovat aika, päte- niillä ei ole kovin suurta pätevyyttä. Sitä pitäisi antaa rahaa takaisin sieltä, mistä se tulee. Kun rahat menevät takaisin verovanteen, niin siinä pitää olla järkeviä projekteja. Ainoa, aito Erasmus oppilaille tarvitaan rohkeutta ja se pitäisi olla meillä kaikilla mielessä. Kiitoksia edustaja Sikerski. Kaksi minuuttia znaczące dodatkowe kompetencje. Nastał czas współdecydowania. Nyt on tullut e, yhteispäätösmenettely budjetissa. Nyt kuitenkin tämä mekanismi täytyy alkaa toimia. Seuraavina vuosina e, seuraavat vuodet ovat tärkeitä siitä, kun ajetaan sisään uutta budjettimenettelyä. Vain yhteistyö kumppaneiden välillä, joiden kumppaneina ovat komissioneuvosto ja parlamentti, sinne voidaan saada aikaan menettelyt, jotka mahdollisimman suuressa määrin ottavat käyttöön, tekevät oikeutta Lissabonin sopimuksen uusille säännöksille. Ajattelen juuri näitä uusia parlamentin eh, uusia toimivaltuuksia, velvollisuuksia Lissabonin sopimuksesta. Tietysti parlamentti, jotta tehtävä voi täyttää, tarvii uusia määrärahoja. Me jäseninä tarvitsemme enemmän neuvontaa, asiantuntijuutta, tukea erilaisilta asiantuntijoilta, ja siitä täytyy myös maksaa. Seuraava prioriteetti mietinnössä, jota kannattaa tukea, on se, että täytyy investoida enemmän nuoriin. Kyse on koulutuksesta, joka on perusta äh, innovatiiviselle ja nykyaikaiselle yhteiskunnalle edelleen ollaan Japanin, Yhdysvaltain ja uusien talousmahtien jäljessä. Kuitenkin tämä asetelma voidaan muuttaa, mutta siihen tarvitaan panostusta. Kun köyhyyttä torjutaan, niin pitäisi rahoittaa sellaisia ohjelmia, kuten elintarvikeapuköyhille täytyy ryhtyä esimerkiksi hedelmiä kouluihin projekteihin – Täytyy ajatella sitä, mikä on ravitsemustilanne nuorten keskuudessa. Muuten ei tietoon perustuvaa taloutta voida tukea. Tällä hetkellä tehdään strategiatyötä seuraaville vuosikymmenille Euroopassa, siis tämä 2020-strategia. Sen vuoksi budjettityössäkin täytyy ottaa huomioon nämä menot, jotka tätä strategiaa tukevat. Jotta tästä saataisiin menestystä, niin tarvitaan enemmän panostusta aluepolitiikkaan, kohesiorahastoon ja sekä kriisin torjuntatoimiin. Sitten esittelijälle kiitokset hyvin innovatiivisesta mietinnön laatimisesta. Edustaja Carvalho, kaksi minuuttia, Thank you, Chair. Juventude, Scienci, e Kiitoksia puhemies. Nuoret, tiede, innovaatio, tietysti selkeitä prioriteetteja seuraavassa budjetissa, kun investoidaan nuorisoon, on investointia tulevaisuuteen, koulutus, ammattikoulutus, koulutuksesta siirtyminen työmarkkinoille. Nämä ovat todellisia kysymyksiä tässä budjetissa, budjetissa. Nuoret, jotka menettävät työpaikkansa, kärsivät todellakin tästä tilanteesta eniten, joten liikkuvuutta, Erasmus, First Job, ensimmäinen työpaikka ovat näitä strategisia tapoja tehdä selkeä yhteys koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välillä. Ehdotus, jonka laadimme Erasmus kautta ensimmäinen työpaikkaohjelma aloitteenkin eh, herra Fernandestaan perustuu näihin tavoitteisiin. Pitäisi rahoittaa enemmän tämänhetkisiä koulutus- ja tiedeohjelmia, innovaatioohjelmia. Toiseksi jokaiseen toimeen pitäisi liittää koulutusosuus, mutta myös sellainen osuus, jossa jo voidaan saada sopimus innovatiivisen EUn alueen työnantajan kanssa ja tämä rahoitettaisiin työnantajan toimesta. Tarvitaan tieteellistä innovaatiota ja ähm, digitaalisia prioriteetteja. Meidän pitää tukea uusia teknologioita, jotta löydetään saastuttamattomia energianlähteitä. Meidän pitää uskoa nuorisoomme ja tieteeseen. Meidän pitää parantaa näitä molempia, jotta pystymme pärjäämään paremmin maailmanmarkkinoilla. Kiitoksia sitten äh, puheenvuorot ilman puhujaluettelo. Se olisi minuutti. Szanowny Panie Puhemieskomission jäsen, hyvä esittelijä. Haluan ennen kaikkea onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Tietysti taloustilanne EU:ssa on edelleen epätyydyttävä kuitenkin mietintö paljon vastaa siihen, miten eurooppalaista arvoa voidaan luoda. Näyttää siltä, että kun nuoriso otetaan keskiöön keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin se on erinomainen ajatus siihen, että miten voidaan ongelmia ratkaista. Näyttää siltä, että kun on tämä yhteys eh, innovaatioiden ja digitaalitekniikan välillä, se on hyvä esimerkki siitä, miten EU voi kehittyä nopeasti. Mielenkiintoista on myös tuki PK-yrityksille, erityisesti heikosti menestyvillä alueilla. Tärkeää on myös se, että painotetaan sitä, että liikkuvuuskysymys ja TEN-verkot ovat asioita, jotka saavat myös investointeja. Avanantassa on investoinnit nuorisoon, sen vuoksi haluaisin kiittää myös koulutus- kulttuurivaliokunnan nimissä näistä toimista, joilla pyritään tukemaan investointitoimia nuoriin. Kiitoksia edustaja Tikka on Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, 2011 budjetissa täytyy ottaa huomioon uudet toimivaltuut edussa ja myös seuraamukset talous- ja rahoituskriisistä. Meidän prioriteettimme täytyy olla se, että säilytämme olemassa olevia työpaikkoja ja luomme uusia. Olen sitä mieltä, että EU pitäisi investoida te- älykkääseen kunnianhimoisen teollisuuspolitiikkaan. Ei voida suvaita sitä, että 2010 jäs- vahvoissa jäsenvaltoissa teollisuus on vain 14 prosenttia BKTLstä. Tämän takia olen sitä mieltä, että 2011 budjetissa pitää ottaa huomioon uudet budjettiprioriteetit. Jäsenvaltioiden pitää noudattaa toimia 2017 rahoitusnäkymien puitteissa pitää edistää energiatehokkuutta, maataloutta, koulutusta, terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Me odotamme siis että tänä vuonna komissio laatii ehdotuksen, että voidaan kehittää myös liikenneinfrastruktuuria. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Tereira. Minuutti. senhor presidente senhor comissário Kiitoksia puhemies, komissaari. Talouspoliittinen tilanne tällä hetkellä Euroopassa edellyttää ensi vuoden budjetilla todellisia oikeita tavoitteita ja päämäärä, päämääriä. Meillä on kaksi eri politiikan siljaa. Ne ovat hyvin erilaiset ajat edellisemmän. Nyt on 20 miljoonaa työttömänä ja 8 miljoonaa köyhyysrajan alapuolella. Me, meillä, meillä on ongelmana tämä moni, monivuotinen ö, kehys. Ö, jos, jossa on menetetty suuria summia me kulttuuripolitiikan ja talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan kustannuksella. Me haluamme, että tämä ekonomin talouden kohesio ei jää kuolleeksi kirjaimeksi pelkästään. Julkiset palvelut, ympäristön suojelu ja rauhan turvaaminen ovat tärkeitä, eikä pelkästään merkantilismin etujen ajaminen. Me peräänkuulutamme sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Me emme eh, halua, että ulkoiset tekijät ja sota meitä hallitsevat. Meidän pitää muuttaa politiikkaa mahdollisimman tehokkaasti. Mr. Obermeier, one minute. Obermeier, minuutti. Kiitos, puhemies. Otsake erityisesti rakennusstrategia. Kyllä pitkän keskiaikavälin onnistunut rakennusstrategia on tärkeä, kyllä. Sen pitää olla ympäristöystävällisesti energiatehokas ja kustannustehokas. Pitäisi, olla, pitäisi keskustella myöskin avoimesti kolmen, toimielin, kolmen toimipaikan asiasta. Erityisesti talouskriisin aikana, kun veronmaksajat maksavat paljon veroja, niin voiko sitä perustella? Kattava kustannusanalyysi täytyy tehdä ja saada tämä kaikkien kansalaisten saataville. Pitäisi keskittää toimet yhmeen toimipaikkaan, jossa henkilökohtaisesti Strasburgia pitäisi hyvänä, koska sillä on tällainen sillanrakentajan rooli. Eikä pelkästään sen vuoksi, että Brysselissä on tällaisia kaikenlaisia ongelmia, ja esimerkiksi Tillemans tämän rikollisuusongelman myöntää. Kiitoksia paljon. Kiitos. Seuraavaksi Elena Vazescu. Domnule președinte, domnilor comisari, fac un Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin todeta kaikille nyt, että vuoden 2011 talousarvio täytyy ottaa käyttöön, että voidaan nuoria tukea sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Haluaisin vielä palauttaa mieliin, että Romaniassa yksi hallituksen käyttämistä hankkeista nuorisuuden tueksi liittyy siihen, että halutaan rakentaa asuntoja nuorille tulevina kolmena vuotena. Myös Erasmuksen piirissä pitäisi päästä kolme miljoonaa, mutta yhtä lailla tarvitaan rahoitusta Erasmus Mundus tukiin. Näin useammat nuoret tukijat, tutkijat myös kolmansista maista, muun muassa Moldovan tasavallasta, voisivat opiskella Euroopan unionissa. Nuorena parlamentaarikkona minä tuen myös Erasmus-hanketta, koska sen pitää auttaa nuoria pääsemään työmarkkinoille. Olen kiitollinen komissiolle siitä, että Romaniassa on energiahankkeitakin opetettu. Kiitos ja lopuksi herra Valcitis. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät komission jäsenet, kun katsotaan, miten vaikeassa tilanteessa ollaan taloudellisesti jäsenvaltioissa, pitäisi kiinnittää huomiota 2011 budjettiin erityisesti ja varsinkin siihen, että luodaan uusia työpaikkoja ja tuotaan, tuetaan PK-yrityksiä, koska ne tarjoavat työpaikkoja enemmän kuin kukaan muu. Jos haluamme tukea näitä yrityksiä, meidän pitää yksinkertaistaa sääntöjä, joiden avulla ne saavat rahoitustukea. Pitäisi muistaa myös, että meidän pitäisi saada aikaan lisäarvoa, joka hyödyttää koko EUta, ei ainoastaan erillisiä jäsenvaltioita. Ja siitä syystä pitäisi kiinnittää huomiota liikenteen ja infrastruktuurin kehityshankkeisiin, samoin kuin energiahankkeisiin Nämä pitäisi olla prioriteetteja. Näin päättyy keskustelun puheenjohtaja komissio ja sen olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitoksia kaikista kommenteista, jotka syventävät ja rikastuttavat ymmärrystäni parlamentin prioriteettien suhteen vuoden 2011 Mä tuli selväksi, kun kuuntelin tätä keskustelua, ja tänään olin juuri kuuntelumoodilla liikkeellä, mä tuli selväksi, että monet puhujat painottivat sitä, että me olemme muokkaamassa budjettia 2011 kriisin jälkeisessä ajassa. Moni maa painii todellisten verotushaasteidenkin kanssa. Tämä luo valtavia paineita budjetin osalta ja myöskin talousarvion avoimuuden ja seurattavuuden kannalta. Mutta kun määrärahoja on kovin vähän, meidän täytyy käyttää rahat asianmukaisesti ja määritellä painopistealueet oikein. Esittelijä on pyrkinyt saamaan tukea parlamentin nuoremmalta ja vanhemmalta väeltä painottaakseen tiettyjä painopistealueita vuoden 2011 talousarviossa ja hän on saamassa enemmistön parlamentista taakseen. Laatu ja kuunnellen täytäntöönpano on niin ikään vaatimusten joukossa. Kodmans ja Surjan puhuivat myöskin koheesiosta. Vuonna 2009-2010 taso oli kovin matala. Nyt pitäisi nopeutta saada lisää vuodelle 2011. Kohesioita voidaan käyttää kriisin vastaisessa työssä myös hyväksi. Siksi rahat täytyy saada nopeasti liikkeelle. Tutkimus niin ikään tarvitsee rahoitusta ja tarvitsemme käyttäjäystävällisen rahoituskehyksen. Siitä tullaan keskustelemaan touko-kesäkuussa vielä tänä vuonna. Nyt selväksi tästä keskustelusta myös se, että parlamentti on hyvinkin tietoinen siitä hyvin pienestä liikkumavarasta, joka vallitsee budjetin osalta. Gariga, Färm ja muut painottivat sitä, että liikkumavara on todellakin hyvin niukka, että joustavuutta kaivattaisiin jotta voidaan muokata ja pistää täytäntöön talousarviota. Voin vain todeta, että olen täysin samaa mieltä tämän johtopäätöksen kanssa. Inge Gressle, niin kuin aina, on oikeassa. Hän toteaa, että meidän tarvitsemme rahoitusta ulkosuhdehallintoa varten ja tätä ei ole vielä tuotu talousarvioon. Mutta jotta voimme luoda talousarvion, tarvitsemme lukuja. Lukuja ei ole. Siksi meidän on hyvin vaikea nyt luoda talousarviota ulkosuhdehallintoa varten, mutta tämä tulee tämän vuoden aikana vielä eteen, sikäli mikäli ulkosuhdehallinto halutaan käynnistää toden teolla. Odotan ilolla myöskin huomista keskustelua. Kyse on epävereisestä trilogista kolmikantakeskustelusta, jossa pyritään herättämään kunnallista keskustelua ja myöskin toivottavasti saadaan hedelmällisiä tuloksia myöskin aikaan keskustelussa vuoden 2011 lukujen osalta. Kiitos herra komission jäsen. Sitten puheenvuorossa seuraavaksi lopuksi rouva Jerzewska. Jorva Jerzewska. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Erittäin mielenkiintoista oli kuunnella kaikkia näitä puheenvuoroja keskustelussa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, siitä, että ollaan samaa mieltä prioriteeteista budjetissa. Sitä, siitä, että tuetaan nuoria. Ilahduin, kun näin, että tuitte minua ja se motivoi minua toimimaan vieläkin päättäväisemmin. Monet teistä sanoivat aivan oikein, että liikkumavara on hyvin rajallinen ja siitä syystä haluaisin vielä toistaa vetoomuksen Euroopan komissiolle, että se esittäisi välitarkastuksen monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me olemme nyt menossa viidennessä vuodessa tässä rahoituskehyksessä ja nyt oli aika vetää johtopäätöksiä neljän vuoden kokemuksista. On aivan selvää, että meidän pitää torjua talous- ja rahoituskriisiä ja se eh, on vaikuttanut eri tavoin eri jäsenvaltioissa – me yritämme päästä kriisistä yli ja elvyttää talouksiamme. Meillä on tiettyjä varoja ajatellen nuorten kehitystä ja tutkimusta vapauksia varten, mutta nämä osiot ovat vain pieni osa budjetista. Jos meidän täytyy leikata budjettia, niin tämä on kyllä väärä alue, jossa leikkauksia tehtäisiin. Monet teistä sanoivat, että nuoret ovat tulevaisuutemme, se on aivan ilmeistä, mutta edelleenkin täällä on nuoria, nuoria, jotka eivät elä tulevaisuudessa, vaan he elävät tämän päivän Euroopassa ja meidän pitää, pitää muistaa heidänkin tarpeensa. Haluaisin lyhyesti mainita myös laajemmat äh, puitteet ja laajemmat äh, näkymät Euroopan budjettia ajatellen. Kun puhutaan nuorista, kyse ei ole ainoastaan suorasta tuesta, vaan myös koulutusulottuvuudesta. Ja tässä lisäarvo on aivan ilmeinen kaikille. Pitää muistaa, että Meillä on yhteinen Eurooppa, liikkumisvapaus koskee sekä ihmisiä että ajatuksia. Haluaisin myös vetää keskustelusta johtopäätökset nyt kun minä olen täällä kollegani tilalla. Esittelijä ei pystynyt tulemaan paikalle tänään. Ja on aivan selvää, että meidän täytyy suhtautua hyvin tiukasti ja tehdä tiettyjä leikkauksia. Meidän täytyy sopeuttaa meidän kulujamme ja e, Tämä budjettikuri pätee meihin kaikkiin ja Euroopan parlamenttiin ja se heijastuukin tässä mietinnössä, joka on valmisteltu budjettivaliokunnassa. Me keskustelemme asiasta hyvin myöhään illalla ja Toivottavasti tätä ei pidetä eh, hukattuna aikana. Eh, minä toivon todellakin, että komission jäsen ei eh, unohda sitä, että hän on täällä istunut aikaisemmin kollegana muiden joukossa. Ja toivon, että tämä näkyy myös komission esityksessä, jonka se esittää 27. huhtikuuta. Olisi mukava nähdä nämä ajatukset komission esitysluonnoksessa niin, että meidän ei tarvitse toistaa kaikkea, mitä on sanottu tänään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Näin yhteinen yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja ennen kuin menemme seuraavaan keskusteluun, pyytäisin, että kuuntele seuraavan tiedotuksen. Tämä liittyy eläinedustajan koskemattomuuteen.